Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Voisimme aloittaa kokouksemme, mutta Irlannin ministeri ei vielä paikalla, mutta hän on kyllä rakennuksessa. Nyt haluaisin jatkaa äidinkielelläni. Niin meillä on tämä tulkkaus kaikille kielille tarjolla, joten toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tämän päivän keskusteluihin, meidän kuulemistilaisuutemme neljän eurooppalaisen valtiovarainministerin kanssa. Tämä kokous, kuten aikaisemmatkin kokoukset, on myöskin internetissä seurattavissa ja, ja kielet ovat täällä tarjolla Saksa, Italia, Italia, Alankomaat, Espanja, Suomi ja Englanti on täällä kokouskielellä. Ja tervetuloa hyvät ministerit tänne paikan päälle. Helsingin tohtori Wolfgang Schäuble Saksasta 2009. Hän on ollut valtiovarainministeri ja sitä ennen sisäministeri ja kansleriviraston johtaja tai ennen. Tervetuloa tohtori Schäuble Panama komitea. Ja nuorin edustaja vielä ei ole vielä paikalla, mutta professori Piercarlo Paduan Italiasta on täällä 2014 lähtien valtiovarainministerinä ja sitä ennen OECDssä vastuuhenkilönä ja monissa muissakin euro- kansainvälisissä elimissä toimessa. Ja sitten herra Jerome Taisevon Alankomaista vuodesta 2002 valtiovarainministerinä ja vuonna 2012 lähtien, 13 lähtien euroryhmän puheenjohtaja ja vielä kerran uuden valittu hänen mandaatinsa päättyy siellä tammikuussa 2018. Joten tervetuloa ja kiitokset. Ja no sieltä hän tuleekin vielä puuttua ministeri. Kiitokset, että näin tiukassa aikataulusta huolimatta pystyt tulemaan tänne keskustelemaan meidän, meidän kanssamme ajankohtaisista kansainvälisistä ja eurooppalaisista kysymyksistä, mitkä liittyvät rahanpesuun, veron, verojen välttelyyn ja veron kiertoon. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin Irlannin ministerin, uuden ministerin Pascal Donau Irlannista vuodesta 2017 valtiovarainministerinä ja 2013 hän on jo muissa valtion ministeriön toimissa. Eli tässä toimissa uusi, mutta ei mikään uusi hallituksessa kuitenkaan. Ja tervetuloa myöskin ministeriön työntekijät, valtiosihteerit ja osastojen johtajat ja monet muutkin tärkeät henkilöt, jotka auttavat aina ministereitä heidän jokapäiväisessä työssä. Täällä PANA-valiokunnassa meillä on vuoden ajan ollut toimintavaltuutus tähän. Ja tämä johtanut siihen sitten, että Meillä on eri tasoilla useamman tasoisia kuulemisia, julkisia kuulemisia, tapahtumia, tutkimuksia on tehty, vierailuja USAssa, yhteiskuningaskunnassa, Maltalla, Luxemburgissa ja viime viikonloppuna myöskin Kyproksella käytiin. Ja, ja tulevia on tulossa vielä. Ja sitten myöskin meillä on pääsy asiakirjoihin. Tästäkin voidaan keskustella. Ja sitten eilistä lähtien meillä on lausuntoluonnos monelta esittelijöiltä, Jeppe Kofeld Tanskasta, SND, ja Pite Jeksikiltä Aldelta Tsekin tasavallasta. Tämäkin on viime eilen ensimmäisen kerran keskustelun kohteena. Ja muistan, että muutamat näistä henkilöistä, erityisesti ministeri Schäuble, oli täällä jo eh, taksi 1 tai 2 vastaavanlaisessa kuulemistilaisuudessa. Ja muista myöskin, että oli kollega Lama Suor tällä, on paikalla. Emme kaikkialta neuvostosta saaneet tästä vastaanottoa, kun te annoitte meitä, että kaikki eivät ole paikan päällä täällä, tai mitä hän todeta suoraan näin puheenjohtajana. Ja yksi ongelma on se, että neuvoston oikeuden yksikkö täällä Brysselissä totesivat muutamalle puheenjohtajavaltiolle, erityisesti juuri Maltalle, että pitäisi olla varauksia mm, suhtautua näihin kutsuihin tänne näin. Ja tämä ei auttanut meitä työssämme. Ja tämän takia myöskin meillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla valiokunnilla täällä. Meillä ei ole seuraamuksia enkä vaatimuksia voi panna täytäntöön. Tämän takia Luxemburgin osalta tämä oli vaikeaa myös. Eli ne, jotka ovat aikaisemmin olleet vastuussa näistä Panama-asiakirjoista, heitä oli vaikea kutsua paikan päälle. Mutta tänään meillä on suuri tapahtuma täällä. Ja sitten joulukuussa tulemme päättämään työmme. Meidän toimivaltuutemme jatkuu joulukuun saakka. Ja sitten loka, sy, marraskuussa annamme suositukset tästä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tämänhetkisessä lainsäädännössä on nähty jo useampia ongelmia, vaan tästä nyt on yksimielisyysperiaatteen veroasioissa EU-ssa. Mutta kansainvälisessä vaihossa on hyvin myönteistä kehitystä, maakohtaiset raportoinnit, viides rahanpesuvastainen direktiivi ja välittäjistä ja välittäjien vastuualueista rahanpesussa on tehty myöskin aloitteita. Ja yhteinen yhteisöverotusaloite myöskin. Ja sitten haluan myöskin mainita näistä, tästä listasta näistä veroparatiiseista, niin ottu blacklist, ja tämä kiertus pitää tulla komissiolle pekoon, mutta tämä ei missään tapauksessa koske EU-lainsäädäntöä, joten tämästä, tästä käyn vielä keskustelua myöhemmin. Joten haluaisin lämpimästi kiittää teitä. Ehdottaisin, että nyt aakkosjärjestyksessä käytäisiin keskustelu ensinnäkin Wolfgang Schäuble, valtiovarainministeri Saksasta, Saatte noin viiden minuutin puheenvuoron. Tohtori Schäuble, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Olen kunnia ja suuri ilo olla täällä Euroopan parlamentissa vieraana. Liittohallitus pyrkii eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla jo pidemmän aikaan saman avoimuutta veroasioissa. Ja heti välittömästi näiden Panaman postaatkoyritysten asiasta tiedottamisen jälkeen me teimme kymmenen pisteen ohjelman, jossa on kansallisen ja kansainvälisen tason toimia, joita tulemme tekemään, ja yhdessä OECD ja G20 toimijoiden kanssa. Olemme pyrkineet aina auttamaan yhteistyötä panava oikeusavun puitteissa ja myöskin tehdä automaattista tietojenvaihtoa näistä tileistä. Meillä on Saksassa kahdenkeskinen sopimus toimivaltaisten viranomaisten kesken tämän vuoden 14. kesäkuuta hyväksytty so- sopimus, jossa määritellään, että voidaan täysin, täysin tehdä tietojenvaihtoa asiakastiedoista ja että Panama hyväksyy myöskin kansainväliset standardit ja panee ne täytäntöön. Tämän takia meillä on tämä globaali foorumi, OECDssä panossa Ja tämänkin täytäntöönpano olemme tarkastelleet jatkossakin. Ja sitten EU-sakin Panaman paperin osalta on tehty rahanpesun ja veronkierron osalta toimenpiteitä. Ja olemme tyytyväisiä, että keväällä tämä neuvostossa aloitamme yhteistyön 16 ei-yhteistyötä tekevän kolmannen maan kanssa. Ja että saadaan tärkeimmät kolmannet maat yhteistyöhön mukaan. Liittohallitus pyrkii tässä siihen, että tällä nolla on lainsäädäntö, kuten Permudassa tai Pahamalla on, niin tämä, tällaista pitää välttää, ettei mukaan verotettaisi sitten ollenkaan. Ja ja uskon, että tämä on myöskin teidän valiokuntanne toive, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja sitten meidän pitää kehittää työmme tehokkuutta. Olen samaa mieltä, että EU toiminta Code of Conductin osalta sitä pitää parantaa, eikä epäreilua verokilpailua koskien. Tiet, raportointi Ecofinille on tästä laajennettu, mutta tässäkin on vielä tehtävää. Mitä tulee sitten rahanpesun välttämiseen. Tästäkin on tehty monia toimenpiteitä. Ja myöskin soituksia parlamentin taholta on annettu. Ja ne ovat osittain otettu huomioon, mitä tulee kansalliseen ja kans- eurooppalaiseen tasoon. Meillä on nyt Saksassa neljäs rahanpesuun vastainen direktiivi pantu täytäntöön juuri ajan, aikarajan puitteissa 26. kesäkuuta. Ja täytäntöönpanon äh, asetuksen puitteissa meillä on myöskin tämän avoimuusrekasteri, jossa ovat yritykset mukana. Ja meillä on sitten myöskin lainsäädännöllisiä seuraamuksia niitä kohtaan, jotka rikot näitä määräyksiä ja niitä on kovennettu. Ja meillä on myöskin ensimmäinen heinäkuuta uusi yksikkö, joka katsoo näitä asioita, jossa on huomattavasti enemmän henkilökuntaa kuin aikaisemmin. Se oli aikaisemmin rikospoliisissa, nyt se on tullin alla. Joten hyvin pitkien keskustelujen jälkeen uskomme, että tämä järjestely tulee tehostamaan sen käytännön toimia. Rahanpesun valvonta veroalalla. Meillä on myöskin Pafinissa meidän ministeriössämme eh, lisätty työvoimaa tilirekisterit, niiden luominen pitää tehdä velvoittavaksi jäsenvaltioille. Ja meillä on myöskin sitten kansallisella tasolla veron kiertolainsäädäntöä, joka tehtiin 23. kesäkuuta. Siinä vaaditaan verotoiminnassa olevien laitosten yhteistyötä. Eli tämä koskee myöskin kolmansa valtioissa tehtyjä toimia. Ja laillisuustarkinnassa tulee myöskin muutoksia, että meillä on lisää tutkinnan mahdollisuuksia finanssihallinnossa, vaikka tilien tutkinnassa. Eli voin todeta, että näin kokonaisuudessaan teidän valiokuntanne tavoitteet ovat meille myös samat. Veronkiertoa ei saa sallia ja meidän pitää katsoa, että meillä on lisätutkintamahdollisuuksia tähän. Ja tulemme jatkossakin eurooppalaisen sitoumuksen puitteissa, mutta myöskin G20-prosessin puitteissa ja OECDssä, OECDssä meidän puheenjohtajakautekemän aikana teke, valmiina tekemään lisää toimenpiteitä tällä alalla. Kiitokset, hyvä ministeri Schäuble, tästä esityksestä, siitä koskien, mitä Saksa on tähän mennessä tehnyt ja jatkan tästä saman tien eteenpäin. Sovittiin, että aakkosjärjestyksessä uusi Irlannin ministeri Pascal Donahue. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Very much, uh, chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta tulla tänne muiden kollegoideni ministerien kanssa – Tämä on hyvin laaja toimivalta taksivaliokunnan jäljiltä muun muassa rahanpesun ja veronkierron alalla. Ja viime viikollakin käsiteltiin monia näitä asioita. Haluaisin korostaa tai kertoa Irlannin vastauksesta Panaman paperien esiin tuomiin tapauksiin ja kertoa myös siitä, miten verotietoja vaihdetaan ja haluaisin myös kertoa vero kansainvälisestä yhteistyöstä verotuksen alalla. Tämän jälkeen sitten kerron myös siitä, miten Irlanti torjuu rahanpesua. Ensinnäkin reaktio Panaman papereihin. Näissä papereissa esiin tulleet tiedot liittyvät hyvin vähäisessä määrin Irlantiin. Tästä huolimatta, aina kun tällaista tietoa on saatavilla, Irlannin verohallinto tutkii kaikki tiedot ja sen perusteella sitten päättää, onko Irlannin veroja yritetty kiertää erilaisilla verosuunnittelujärjestelyillä. Ja me pyrimme todella toimia niin, että käytetään kaikki saatavilla olevat tiedot, jotta voidaan myös viedä asiat oikeuteen. Ja nyt useita tutkimuksia on aloitettu Panaman papereissa olevien tietojen analysoinnin pohjalta ja nämä tämä tutkimukset ja esitutkinta on käynnissä tällä hetkellä. Panaman papereiden jälkeen myös viime vuonna otettiin käyttöön uusia säädöksiä, joilla estetään veronmaksajia käyttämään offshore-järjestelmiä. Ja nyt tämä tavallaan korvaa myös tällaisen vapaaehtoisen ilmoitus- tai julkistamisjärjestelmän. Veromaksajat saivat neljäs, saivat 4. toukokuuta tänä vuonna saakka aikaa julkistaa vapaaehtoisesti tietyt rahat tai tietyn omaisuuden, joka ehkä tällaisissa offshore-rakenteissa oli. Jos näin ei tehty, niin siitä saatoi joutua syytteeseen. Ennen 4. toukokuuta annettiin 2000, yli 2000 il- vapaaehtoista ilmoitusta yli 70 miljoonan euron arvosta. Ja nyt kaikki nämä ilmoitukset tutkitaan tarkemmin. Irlannin verohallinto on myös täysin sitoutunut OECDn yhteiseen toimintaryhmään ja me pyrimme jatkuvastikin osallistumaan täysimääräisesti kaikkiin konkreettisiin toimenpiteisiin, joita verohallinto, verihallinnot eri maissa tekevät näiden tietojen julkistamisen perusteella. Irlanti tukee myös voimakkaasti kaikkia ISIin tekemiä tutkimuksia ja haluaa tukea kaikkien muidenkin maiden veroviranomaisia. Paljon on edistetty muun muassa OECDssä ja EUn tasolla, jotta voidaan kiihdyttää automaattista verotietojen vaihtoa ja tilinpitotietojen vaihtoa. Myös maakohtaiset tiedot esimerkiksi veroilmoituksista ja muista ovat paremmin vaihdettavissa. Veroviranomaiset pyrkivät myös analysoimaan riskit ja siten paremmin kohdentamaan toimenpiteensä. Ja on kaikkien kansalaisten etu, että jokainen maksaa oman osuutensa veroista. Ja tämä on todella varmistettava. Me tuemme tietojen vaihtoa ja kansainvälistä toimintaa yleensäkin. Moni, monen välis, monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu vaatii maailmanlaajuisen ratkaisun. Ja OECDn BEPS-raportin mukaisesti nyt on keskityttävä täytäntöönpanoon. Me saimme tuosta raportista paljon tietoa. Maakohtainen raportointi on otettava käyttöön myös veroviranomaisten osalta. Ja lisäksi kaikkia jäsenvaltioita sitovaa veronkierron estämisdirektiivi on ollut tärkeä askel eteenpäin. Ja meidän täytyy myös ottaa sellainen mekanismi käyttöön, jotta voidaan verosopimuksia vaihtaa ja tietoja niistä voidaan vaihtaa kansainvälisesti, maailmanlaajuisesti. Minä tuen komission ehdotusta siitä, että kaikkien maiden pitäisi ottaa pakolliset julkistamismekanismit käyttöön ja toivottavasti tätä myös tuetaan. Me olemme vakuuttuneita siitä, että johdonmukainen toiminta kansainvälisellä tasolla voi parhaiten estää veronkierron kansainvälisellä tasolla. Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa rahanpesuun. Meillä on Irlannissa rahanpesu rahanpesun torjuntayksikkö valtiovarainministeriön alaisuudessa ja sitten verohallinto ja muut valtion toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä. Meillä on ohjauskomitea, joka auttaa rahanpesuasioissa ihan lainsäädännön täytäntöönpanossakin. Ja meillä on tietyt toimet, joilla me täytäntöön panemme rahanpesuvastaista direktiiviä niin kuin kuuluu. Tämä koskee myös trusteja. Me haluamme todella tehokkaasti estää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen. Meillä on keskusrekisteri todellisille omistajille ja edunsaajille, ja yritysten pitää nämä tiedot julkaista. Viides rahanpesun vastainen direktiivi direktiivi, josta parhaillaan käydään keskusteluja trilogissa, parantaa säännöksiä, jotka koskevat todellisia omistajia ja edunsaajia. Minä olen itse hyvin sitoutunut näihin asioihin. Haluan kiittää teitä ja tätä valiokuntaa kutsusta tulla tänne tänään ja odotan suurella innolla keskustelujamme. Kiitos. Kiitoksia, herra ministeri. Tämähän on teidän ensimmäinen kokouksen ja parlamentin kanssa tässä uudessa virassa, niin että olemme erittäin tyytyväisiä, että kutsu vastaan. Sitten seuraavaksi Piercarlo Paduan, professori ja Italian valtiovarainministeri. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Signor Presidente, illustri membri... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen saadessani olla täällä tänään ja kiitän kutsusta – me haluamme torjua rahanpesua ja veronkiertoa. Ja tämä vaatii johdonmukaisia ja yhtenäisiä toimia sekä kansallisella Euroopan että kansainvälisellä tasolla. Tämä on yhteinen ymmärryksemme asiasta. Nyt haluan kertoa joistakin aloitteista, mitä kansallisesti Italiassa on toteutettu. Tänä vuonna toukokuussa me otimme käyttöön lain rahan siirtoja koskevasta julistuksesta. Meillä on myös tällainen elin, joka vastaa näistä asioista. Ja nyt Panaman paperien paljastusten jälkeen tällaisen järjestelmän rooli on erityisen tärkeä, jotta voidaan saada syytteeseen ne, jotka rikoksiin syyllistyvät. Komission, Euroopan komission direktiiviehdotuksessa on näistä välittäjiä koskevien tietojen julkistamisista ja verotietojen vaihdosta tärkeitä säännöksiä. Tämä koskee myös kehitysmaita ja yhdessä Saksan kanssa Italia ja Saksahan on nyt G20-ryhmän puheenjohtaja. Me olemme esimerkiksi Kenian ottanut mukaan näissä toimissa ja yhdessä Saksan kanssa tätä ehdotimme ja me haluamme, että tietyt henkilöt näissä Afrikan maissa tutkitaan. Lisäksi me olemme myös luoneet tietyn järjestelmän eri rikost, rahoitusalan rikosten tutkimiseksi. Siinä on mukana seitsemän maata. Tätä rakennelmaa pyritään kehittämään. Lisäksi meille on tärkeää, tärkeää katsoa OECDn BEPS-raporttia ja myös monenvälinen yleissopimus BEPS toimenpiteiden täytäntöönpanosta verotusalalla on hyvin tärkeä väline, jotta voimme soveltaa tiettyjä BEPS-raportin suosituksia. Italian puheenjohtajakaudelle toisella vuosipuoliskolla 2014 saimme vietyä asioita eteenpäin ja nyt sen jälkeen on kaksi Anti-Tax Avoidance Directive ja muita direktiivejä on saatu kolmen vuoden aikana hyväksyttyä. Niissä muun muassa, niiden mukaan täytyy muun muassa vaihtaa veropäätökset ja mukana on myöskin maakohtainen raportointi. Lisäksi neljännestä rahanpesuvastaisesta direktiivistä päästiin sopimukseen Italian puheenjohtajakaudella vuonna 2014. Yleisesti sanottuna Italian lainsäädäntö rahanpesun alalla tai rahanpesun vastaisten toimenpiteiden alalla ottaa huomioon eh, eurooppalaiset säädökset, mutta meillä Italiassa on ollut tällaisia säädöksiä jo melko pitkään aikaan. Vuonna 2015 myös niin sanotusta itsepesusta, itserahanpesusta tuli laissa rikos. Meillä on useita aloitteita, joilla pyritään estämään raha, rahanpesu ja veronkierto. Muistutan myös tällaisesta vapaaehtoisesta julkistamisohjelmasta, vuodesta 2015 lähtien. Me pyrimme myös tekemään yhteistyötä eri konsernien kanssa ja niiden välillä, jotta ne noudattavat näitä ehtoja. Ja myöskin äh, verotukseen liittyvät riskit on otettava huomioon niin, että strategisesti niitä voidaan torjua myös muiden maiden kanssa. Lopuksi vielä vähän tulevaisuudesta, koska tehtävää on edelleen paljon. Ensinnäkin direktiiviehdotus tästä yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta CCCTBstä. Kaikkien tämä pitäisi saada täysimääräisesti pantua täytäntöön. Se voisi myös edistää rajat ylittäviä investointeja. Viron puheenjohtajakaudella puhutaan myös digitaalitaloudesta, jotta saadaan digitaalialan sisämarkkinat aikaiseksi. Me tuemme tätä tavoitetta. Tarvitaan myös kansainvälisiä verotussääntöjä juuri tällä digitaalialalla ja digitaaliyritysten keskuudessa. Se voi, täytyy katsoa, miten niiden tuotot ja voitot verotetaan ja missä. Myös todellinen edunsaaja, omistaja on asia, joka on huomioitava, kun otetaan huomioon erilaisten välittäjien ja trustien toiminta tällä hetkellä. Panaman paperit saivat meidät vakuuttuneeksi siitä, että näihin asioihin on kiireellisesti puututtava. Lisäksi on aloite neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin uudistamisesta. Se esiteltiin tammikuussa tänä vuonna. Ja tällainen yhteinen selvityskeskus tai tiedusteluyksikkö oli siinä mukana. Sillä voitaisiin torjua rahanpesua esimerkiksi. vastaisessa työssä ja terrorismin rahoituksen estämisessä on tehtävä yhteistyötä eri maiden viranomaisten välillä. Kiitos. Kiitoksia herra Padua. Annaanpa saman tien puheenvuoron eteenpäin tästä. Ja Jerome Teisenblom Alankomaiden valtiovarainministeri. Olkaa teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät Panama-valiokunnan jäsenet, kiitokset, että kutsuitte minut ja kollegani tänne keskustelemaan teidän kanssanne tärkeistä veronkiertoon ja veronvälttelyyn ja rahanpesuun liittyvistä kysymyksistä. Panama-asiakirjojen kansainvälinen julkaisu jotenkin osoitti, sen, tärkeä asia rahanpesu on. Emme voi jättää rikollista toimintaa rankaisematta ja monikansallisia yrityksiä näin päästää kuin veräjästä maksamasta veroja. Ollaan ihan rehellisiä, niin alkoon on ollut pitkän aikaa osa ongelmaa. Vasta viime vuosina me olemme olleet mukana osana prosessia, jossa pyritään taistelemaan veronkiertoa ja veropetoksia ja rahanpesua vastaan. Ja näillä askelilla me tulemme varmaankin olemaan myöskin jatkossakin osa ratkaisua. Mutta ensin katso vähän kansainvälisiä aloitteita, joita on tehty, ja sitten myöskin meidän omista askelistamme Alankomaissa tämän jälkeen. PEPS-projektin puitteissa ennätysajassa EU-direktiivistä on hyväksytty on hyväksytty ja pantu täytäntöön ja, ja alkomainen puheenjohtajakaudella me, me hyväksyimme veronkierto, direktiivin ja sitten maakohtaiset raportit ja myöskin hybridi ja voidaan välttää. Ja myöskin meidän äh, CVVP on näin kielletty. Se on tavallaan tällainen monikansallisten yritysten käyttö he käyttävät tätä USA-sääntelyä hyväkseen, voivat näin välttää verotusta. Ja pari viikkoa sitten saimme viimeisimmän virstanpiven OECDn PEPS-projektissa Pariisissa. Minä kollegoiden kanssa hyväksyimme monenkeskeisen välineen ja Alankomaissa teemme tällä hetkellä maailman laajaa täyttöönpanoa. Kaikki tämän välineen verovälineet pannaan täytäntöön. Ja pyytäisin myös muitakin maita tekemään näin. Käyttäkää tätä monenkeskeistä välinettä hyväksenne. Näin voidaan parhaiten välttää veronkiertoa. Ja sitten myöskin neuvostossa keskustellaan aiheista, jotka liittyvät, liittyvät avoimuuteen, maakohtaisen raportin ja pakollinen julkaisu erotukset. Ja toivottavasti pääsemme nopeasti eteenpäin molempien erotusten osalta. Me tuemme julkista maakohtaista raportointia – ja myöskin aggressiivisen verosuunnittelun julkaisu kuuluu myöskin asioita, me tuemme. Ja tästäkin on vähän aikaa sitten tehty asiakirja. Ja sitten veron kierto. Uskon, että avoimuus maiden kesken on paras tapa edetä tässä. Ja voin mainita muutaman tärkeän askeleen tällä. Yhteiset raportointi standardit ja lainsäädäntö, jotta saadaan automaattisesti tiedotuslaitoksilta tieto muista lainsäädäntöalueista. Vaikka julkinen rekisteri voisi olla ratkaisu, jos nähdään sitten todellinen edunsaaja. Ja se tällä ehdotus tulee meidän kansalliseen parlamenttiin tämän syksyn aikana, että voidaan myöskin osakkeenomistajilta poistaa nimettömyys. Ja myöskin FATFn puitteissa on ollut Ähm, kovasti mukana, että voimme saada tämänkin ryhmän toimimaan kehokkaasti. Ja EUn puitteissa teemme puheenjohtajavaltion kanssa yhteistyötä, voimme nopeasti parlamentin kanssa yhteisymmärrykseen siitä, että neljäs rahanpesun vastaan direktiivi vahvistettua. Ja myöskin omalla tahollamme olemme tehneet toimenpiteitä veronkierron estämiseksi. Näistä mainitsinkin muutaman. Me olemme vahvistaneet meidän vaatimuksiamme yrityksille – jotta voidaan täyttää, että veroedut annetaan vain todellisen taloudellisen toiminnan pohjalta. Ja 23 kehitysmaalle olemme myöskin eh, erotaan teidän kanssaan näistä sopimusta, jossa voidaan estää väärinkäytökset ja näiden ja näistä on käyty loppukeskusteluja ja nämä ovat sovittu. Ja vähän aikaa sitten teimme myöskin verolainsäädännön, että jos ihmisillä on suuria osuuksia yrityksistä, niin eivät he välttää maksamasta ne veroja muutamaa pois maasta. Ja sitten myöskin muutamia muita toimenpiteitä on täytäntöön Panama-asiakirjojen jälkeen. Meillä on tiimi käytössä, jossa arvioidaan Panama-asiakirjojen tietoa, jossa keskitytään pariin sataan alankomaiden veromaksajia. Ja myöskin vapaaehtoisen tiedon julkistamismääräyksen ja tämän jälkeen sitten rikkomuksesta se tulee seuraamus. Et myöskin lainsäädännön toimijoille ja asianajajille ja välittäjille teille tulee velvoite toimia tässä mukana. Ja meillä on olemaan sitten neljä lainsäädäntö toimenpidettä liittyen verovelkaan ja verovelallisiin sitten kolmas osapuolien mukaan ottaminen pitää ottaa myöskin huomioon trustit ja myöskin näitä palveluntarjoajia koskevat ehdotukset tulevat meidän parlamenttiin piakkoin. Tämä on parlamentaarisen tutkimuskomitean työn tulosta. Hyvä puheenjohtaja, 2015 Panaman paperien julkisen jälkeen tämä osoitti, että me pitää tehdä enemmän työtä avoimen ja reilun verojärjestelmän puolesta. Ja viime vuosina olemme tehneet suuria askeleita tämän suuntaan meidän veroviranomaisten, tai työpanoviranomaisten taholta, jotta voidaan taistella laitonta toimintaa vastaan ja taata reilu verotus, mutta emme ole vielä ihan niin pitkällä. Aina tällä hetkellä on olemassa porsareikiä ja meidän pitää jatkaa työtämme tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitokset kaikille neljälle ministerille annoitte meille hyvin mielenkiintoisen kuvauksen kansainvälisistä ja kansallisista toimenpiteistä. Nyt meillä on puheenjalista täällä kollegot, jotka aikovat esittää teille kysymyksiä. Ehdottaisin seuraavaa, koska meillä on aika vähän aikaa, että aloittaa molemman esittelijän puheenvuorolla ensiksi. Jako Kofod ja Peter Jacek. Ja sitten pidetään ensimmäinen vastauskierros. Ja tämän jälkeen sitten kolme kollegaa saa puheenvuoron ja sitten taas vastaukset. Ja ehdotukseni olisi, että voisitte myöskin suunnata nämä kysymykset jollekin ministereistä, tai sitten sanotte kaikille. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Yeah, and, uh, to... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministerit. Kiitos siitä, että saavuitte paikalle puhumaan tästä hyvin tärkeästä asiasta, ja jotta voimme myöskin toimielinten välille rakentaa luottamusta. Useimmat teistä mainitsitte sen, että nyt tämä asia on ollut esillä jo jonkin aikaa ja johtopäätökset ovat selvä. Tarvitaan yhteistyötä ja tiukkoja toimia, jotta voidaan torjua rahanpesua, veronkiertoa, veropetoksia ja verovälttelyä. Nyt EU sisämarkkinoina sen pitäisi katsoa, miten kansainvälisten kumppanien kanssa toimii, mutta nyt pitäisi kuitenkin erityisesti katsoa sitä, mitä EU:ssa sisäisesti tehdään nyt. Yritysten yhtiöverotuksen käytännössääntöjä on hiottu jo 15 vuoden ajan. Niiden pitäisi voida helpottaa epäoikeudenmukaisen verotuksen torjuntaa. Miten saataisiin lisää avoimuutta, miten ehkä päästäisiin koskemattomuusperiaatteista eroon ja niin edelleen. Toinen asia on maakohtainen raportointi. Siinäkin avoimuus on hyvin tärkeässä asemassa. Meidän pitäisi saada kaikille pakollinen tietojen julkistaminen niin kuin pankeilla ja tietyillä, tietyillä yrityksillä on. Meidän pitäisi varmistaa siitä, että tämä maakohtainen raportointi olisi pakollista kaikille maille. Tällä tavalla myös voitaisiin edistää veronkierron torjuntaa. Kiitos. Peter. Kiitoksia ja sitten Peter. Ole hyvä. Sure. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, näin kaikki ministerin paikalla ollaan tietenkin erittäin suotuisaa. Aloitetaan ensin Soiplesta. Ymmärsin niin, että Panama-paperien julkaisun jälkeen Saksan hallitus lupasi tehdä julkisen rekisterin näistä todellisista omistajista ja edunsaajista. Ja näyttää nyt siltä, että tämä ei olisikaan sitten rekisteri, johon on julkisuudella pääsy. Joten minä nyt haluaisin tietää, mikä sai muuttamaan teidät mieltänne ja näyttää siltä, että Saksan pitää, yleisön pitää odottaa vielä tämän rahanpesudirektiivin uudistusta ja sen täytöönpanoa. Ja sitten toinen kysymys, herra Schäuble, tämäkin liittyy myöskin rahanpesudirektiivin uudistamiseen. Haluaisin kysyä teiltä, että miksi Saksa tukee kevyempää järjestelmää kuin unionissa liittyen henkilöihin, jotka ovat ulkoisen paskuksen alla, kuin tuota, ne tämän hetkessä järjestelmässä on. Koska Pepsin osalta tämä saattaa olla riski. Ja sitten edustaja Toneholta haluaisin kysyä vielä – julkista pääsystä tähän trustirekisteriin. Jos ymmärsin oikein, Irlanti on vähemmistöryhmässä mukana, joka ei halua trustirekisteriä julkiseksi, ei edes bisnestrusteilta, jotka ovat yrityksen kaltaisia siis. Voisitko kommentoida tätä? Ja sitten herra Dijsblom, olen tyytyväinen, että hän tunnusti sen, että tällä alalla, missä puhutaan, niin Alankomaat oli osa ongelmaa aikaisemmin. Ja hän mainitsi myös CVTP-rakenteita pitää katsoa. Onko tässä joku tällainen visio, miten näyttää tämän katsoa? Voitteko kertoa yksityiskohtaisemmin tästä, mitä olette tehdä? Ja sitten lopuksi vielä Transparency Internationalin raportin mukaan Italia on yksi rahapesuvastaisten toimenpiteiden täytöpanossa yksi, yksi menestyksekkäimmät maita, yksi kaikkein tehokkaita maita, haluaisin onnitella herra Peduanin. Tiedän, että hän on paljon muitakin tehtäviä kyllä oikeastaan. Kiitoksia, tässä oli paljon kysymyksiä. Teidän nyt ensimmäinen vastauskierros. Herra Soiple, haluatteko laittaa? Kiitoksia puheenjohtaja periaatteessa molemmille esittelijälle, jos se nyt käy minun puoleeni, niin todeta, että ensinnäkin Saksassa on sääntöä, että verohallinto on osavaltioiden asia. Me olemme liberaali liittovaltio ja verohallinto taas ei ole liittovaltion lainsäädännön puitteissa vaan se on osavaltioiden vastuulla. Ja me emme ole osavaltioiden valvontaviranomainen Saksassa. Tämä pitää nyt ymmärtää ennen kuin ruvetaan arvioimaan Saksan tilannetta tai Saksan keskustelua. Toinen kommentti vielä. Me Saksassa, kuten muissakin maissa, tilanne taitaa olla meillä on aika pitkälle kehittynyt verosalaisuuden suoja. Me vaadimme verovelvollisilta, kuten kaikissa muissakin maissa, että he verotuksen puitteissa kertovat asioista. Tämä on tietenkin, mutta periaatteesta on poikkeus, että siis Yleensähän ei kansalaisen tarvitse omaksi haitakseen kertoa asioista valtiota kohtaan, mutta tämä on poikkeus siitä periaatteesta. Vaikka jos rikosasioissa, tai siinä on tietty ero oikeudellisesti. Tämä pitää tietää myöskin poliittisessa keskustelussa, jotta voidaan ymmärtää tämä. Ja kolmas kommentti vielä. Minä itse ainakin henkilökohtaisesti olen hyvin voimakkaasti. Sen jälkeen olin valtiovarainministeriksi niin, mikä nyt tapahtui jo muuta vuosi sitten oikeastaan, että sen puolesta taistellut, että meillä maailmanlaajuisesti olisi mahdollisuus e- eri verosääntöjen käytön, hyväksikäytön vähentäminen, eli tämä PEPS-aloite siis periaatteessa, joka silloisen brittikollegan kanssa, George Osbornin kanssa, G20-puitteissa aloitin. Eli maailmanlaajuisesti, vaikka tilanne onkin niin vaikea, siis globaalisti tehdä määräyksiä verotiedoista, niin olemme päässeet monta askelta eteenpäin. Eikä vähiten tiedon vaihdon osalta. Sekä pääomatiedot pankeilta automaattisesti, mm jossa tällä hetkellä on sata lainsäädäntöaluetta mukana lain, tämän vuoden lopulla alkavassa tietojen vaihtojärjestelmässä mukana, mutta myöskin tietoja vaihtaa rekistereistä. Mutta G20-puitteissa me olemme sopineet eurooppalaisten kesken, että veroviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset vaihtavat myöskin tietoja. Tämä ei ole mikään julkinen tietojen vaihto tietenkään. Ja olen sitä mieltä, että mä olen eri mieltä eri puolilla Eurooppaa tästä asiasta, mutta minä olen sitä mieltä, että on vähän järkeä tehdä globaali määräys ja saavuttaa se ja sitten se ei panna sitä täytäntöön. Tämähän on ongelma, joka on minun hallitukseni puitteissa näkynyt, mutta myöskin kuultu täällä parlamentinkin keskusteluissa ei, ei paranne kyllä mahdollisuudet tulevaisuudessa tehdä mitään muita lisämääräyksiä, jos emme eurooppalaiset pidä omista määräyksistämme kiinni, mitä tähän on tehty. Minulla viime viikolla oli myöskin sitten finanssiministeriön kanssa keskustelua, ja silloin kerron muille, muiden maiden finanssiministerille kerron, että on olemassa määräyksiä, joista pitää pitää kiinni. Ja tässä on tärkeää, että kaikki pitävät kiinni näistä ja sovituista asioista, ei pelkästään koske USA, mutta myöskin Japania. Ne ovat myöskin tärkeitä toimijoita G7-puitteissa. Sitten käytännesäännöt, Code of Conduct. Täällä todettiin, että tämän ryhmän pitäisi raportoida enemmän Ecofinissä. No ei halua tähän kysymykseen puuttua nyt enkä halua nyt oikeuden yksikön, komission oikeuden yksikön tai neuvoston oikeuden yksikön lausuntoja kommentoida. Meilläkin on tässä keskustelua, ja mun kollegat tietävät kyllä näistä keskusteluista. Mutta totta kai käytännössähän työryhmä on sellainen ryhmä, jossa jäsenvaltiot muodostavat sen hallitusten välisesti. Täällä yksimielisyysperiaate veroasioissa, tätä voidaan kritisoida kyllä, niin kuin puheenjohtaja alkupuheenvuorossaan teki. Mutta jos olette kuulemme henkilökohtaisen kantani tähän, olemme pitkältä aikaa pitkälti samaa mieltä, mutta tämä on tämänhetkistä lainsäädäntöä. Ja me voimme neuvotella vain, jos meillä on oikeus perusta tähän neuvotteluun. Jota kai ymmärrän kyllä, ymmärrän kyllä sen ero, mikä on eurooppalaista, mikä on kansallista. Tämä keskustelu on tässä mukana myös. Ja tulee sitten sääntely, jota kollega Jesek täällä mainitsi, Polish Eminent Persons-kysymykseen liittyen siis. Niin tässä on kansallisessa parlamentissa kyllä ollut paljon vastatuulta. Ja Saksassa hallitus on tietenkin tottunut siihen ja toiminut viisaasti, että kansallisen parlamentin vastaan, joka emme käy toimimaan, koska he, he hyväksyvät meidät. No en tiedä, onko se viisasta vai ei, mutta Saksassa näin on. Sen takia tämä vastustus tulee ei niinkään siitä, että saksalaiset mepit, vaikka osa valtioista tai parlamentista tai muuallakaan tai Euroopan parlamentissa, osat erityisen epäiltyjä, mitä tulee tämän määräyksen toimeen tai rahoituslaitoksiin tai pepseihin. Mutta ongelma on se, että saksalaiset pienemmät laitokset ovat varovaisia sääntöjen osalta. Ja tämän takia sattuu sellaisia asioita, jotka ovat vähän niin kuin kuulostavat itseltä, mutta näitä tapahtuu. Että kollegalle todetaan, että vaikka hänen veljen poikansa on vaikka edustaja paikallisessa pankin virastossa, niin he eivät uskalla avata tiliä siellä, koska se saattaa olla riski. Eli muutamat ovat varovaisempia, jopa liian varovaisia, koska useammalle kollegalle on käynyt näin. Ja olet kuullut sitten, että PEPSin pohjalta pitäisi parlamentissa toimeen. No, tämä on ainakin sanonut kannatusta kyllä parlamentissa, mutta pitää olla tietoinen, että tiettyjen kansanedustajien kanssa pitäisi pyrkiä enemmän solidaarisuuteen tällä hetkellä. Kiitokset ministeri tästä selkeästä vastauksesta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron eteenpäin vielä. Meillä on vielä kolme muuta ministeriä, jotka ole vielä vastanneet tähän edelliseen kierrokseen. Seuraavaksi Irlannin ministeri. Olkaa hyvä. Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herroille Kofod ja Jasek kysymyksistä. Aloitan nyt maakohtaisella raportoinnilla. Siitä kysyttiin minulle. Irlannilla nyt on ollut vuodesta 2015 lähtien mekanismi tätä varten. Ja siinä on tietyt tilinpitovelvollisuudet kansallisille viranomaisille, kun käsitellään veronmaksajien asioita. Meillä on siis toteutettu tiettyjä toimenpiteitä, ne ovat olleet tehokkaita. Ja me myös tuemme lähestymistapaa, joka kattaa koko unionin alueen. Me olemme tukeneet näitä toimenpiteitä. Tämä tietysti tulee aina olemaan kysymyksessä, kun tämän kaltaisia direktiivejä käsitellään, mutta se, miten, mitä komissio aikoo ehdottaa ja miten aiotaan toimia, niin me kyllä laajasti katsottuna tätä tuemme. Sitten nuo yritysverotusta koskevat käytännessäännöt. Tämä on ollut ähm, Irlannin näkökulmasta hyvin hyödyllistä. Tällä tavalla ollaan voida lisätä tietoisuutta kansallisella tasoilla. Olemme myös nähneet BEPS-tilanteen omassa maassamme ja me olemme tukeneet tuossa työryhmässä muun muassa yhteisen eurooppalaisen mustan listan perustamista. Ja se myös on tämän valiokunnan käsittelemä asia ja koskettaa kaikkia irlantilaisiakin veronmaksajia. Edustaja Jacek puhui julkisista rekistereistä ja siitä, miten Irlanti on niihin suhtautunut. Me olemme sitä mieltä, että Irlannissa rekistereissä on hyvin paljon tietoa ja on sellaisia tietoja, joita ei välttämättä voida jakaa, mutta silti voidaan varmistaa, että Irlannin verolainsäädäntöä täytäntöön pannaan täysimääräisesti. Erityisesti nuo tiedot, jotka tulevat yksityisiltä kansalaisilta siitä, että ne täyttävät verovelvollisuutensa. Ei sellaisia tietoja eh, voida oikein julkistaa, ja tämä on ollut Irlannille todella suuri kysymys. Sitten trusteista ja todellisia edunsaajia koskevista rekistereistä meillä on ollut asia siitä, että Irlannissa toimii hyvin erilaisia trusteja ja meillä on tällainen common law perinne lainsäädännössä ja suurin osa näistä trusteista toimivat täysin laillisesti ja legitiimisti edustaessaan meidän kansalaisiamme ja meidän täytyy tietysti pyytää kansalaisiamme antamaan tietoja, joista voimme sitten varmistaa, että nuo trustit perustetaan tavalla, joka noudattaa Irlannin lainsäädäntöä. Ja tietysti sitten tietyt asiat voidaan julkistaa, mutta on hyvin paljon asioita tuossa ehdotuksessa, joita me tuemme ja joihin olemme sitoutuneita myös trilogineuvotteluissa. Kiitos. Kiitokset. Sitten herra Taiseblum, teille esittyy kysymyksen, olkaa hyvä, voitte vastata. Um, first, uh... Kiitoksia. Ja se Cofordin kysymys oli ECOFIN kontaktryhmän uudistuksesta. Eli miten käytännön säännöryhmän päätöksi tehdä mitä tästä poliitikkojen päättäväksi. Tässä on se pääasia oikeastaan. Eli käytännön säännöryhmä on hyvin hyödyllinen, voi vaihtaa käytänteitä yhdessä veroviranomaisten kanssa kehittää parempia käytänteitä. Ja todellakin, jos me kehitämme uutta lainsäädäntöä, niin sen pitää jotenkin olla täysin avointa poliittista keskustelua, että me kuten todettiin jo, se pitäisi olla avoimempaa raportointia ekofonin suuntaan, kun tehdään tehdään näitä poliittisia päätöksiä. Yksi mielisyys on tietenkin suuri ongelma. Ei voi ottaa käytännössä ryhmältä poistaa se pelkästään yksimielisyysasia, vaan se on, se on suuri kysymys myöskin veropolitiikassa. Ja ei kuitenkaan estä siinä, että me teemme yhteistyötä harmonisoinnin eteen eri veroasioissa. Sitten toinen asia, jonka mainitsitte. Tämä maakohtainen raportointi, maailmanlaajuinen julkaisu, me tuemme tätä, joten tässä voi olla ihan lyhyt sanainen. Sitten oliko joku erityiskysymys minulle vielä, ja Esek kysyi, että minun tämän CVVBn kanssa tehdä. Me pyrimme poistamaan sen. 2030 se on poistettu se voi aika aikaisemminkin jopa olla kuollutta kirjainta, jos, jos amerikkalaiset tekevät oman verouudistuksensa, koska nämä porsaarajat syntyvät siitä, että kaksi verojärjestelmää toimii eri tavoin, joten tämä varmaankin poistuu sitten 2020 viimeistään. Ja me omalta tasolta, taholta myöskin poistamme tämän. Kyllä, olen itse henkilökohtaisesti tehnyt näin jo alkomaissa. Kiitoksia sitten Italian ministeriöstä vaan kehuttiin täällä esittelijän taholta. Mutta jos teillä on joku kommentti, niin olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Just to say thank you. <laughs> Haluaisin vain kiittää. Okei, okay, vielen dank. Wir kommen nun zu den... Hyvä. Sitten ryhmien edustajat kolme kerrallaan. Brian Heist Irlannista, EPPstä ja sitten Peter Simon Saksasta S&Dstä Jetsi Angel Chandosti ECRstä Bulgariasta. Olkaa hyvä, Brad. Uh, uh, Kiitos Veren. Haluaisin kiittää kaikkia näitä neljää ministeriä. Kiitos, että tulitte paikalle. Minulla on vähän kysymyksiä kaikille läsnä oleville ministereille. Ensinnäkin kysymys EUn ehdotuksesta veroalan välittäjistä. Olette ehkä nähneet panavaliokunnan mietintöluonnoksen ja sen mukaan kaikki nämä asiat koskettavat Panama-papereista eurooppalaisia välittäjiä ja muita, jotka sitten perustivat nämä järjestelmät ja veivät niitä muualle. Ja nyt kun otetaan huomioon tämä ja komission ehdotus, niin oletteko sitä mieltä, että ehdotus menee riittävän pitkälle automaattisesta äh, tietojen vaihdosta aggressiivisen verosuunnittelun alulla. Tällaiset verosuunnittelujärjestelythän ovat olleet hyvin laaja-alaisia ja Esimerkiksi omassa maassa on menty aggressiivista verosuunnittelua koskevan tiedon pakolliseen julkistamiseen. Myös OECDn BEPS-menettely koskettaa yhtiöverotusta, yhteisöverotusta tämä on juuri se juttu siinä. Siihen pyritäänkin. Mitä mieltä olette nyt suuntaviivoista, jotka ovat olleet käytössä kaksi vuotta? Miten, onko niillä saatu poistettua porsaanreikiä omissa maissanne? Ja miten tämä näkyy kansalaisten puolella? Minähän tulen itse Irlannista ja haluaisin puhua siitä, että omassa maassani parin vuoden sisällä yhtiöverot ovat kaksinkertaistuneet ja kymmenellä prosentilla muut. Miten tämä nyt vaikuttaa? Tällaista juuri kansalaiset haluavat nähdä. Kiitoksia. Sitten Pedro Simon seuraavaksi. Kysymykseni herra Schäublelle. Herra soiple. te kerroitte me juuri, että liittovaltion rahapesun vastainen taistelu on vahvistunut, koska meidän kystävä yksikkö, sitä on henkilökunnaltaan lisätty. Siellä on enemmän, siis, enemmän nyt käytetään tulliviranomaisivaksi. No niin, kolme, neljä viikkoa sitten meillä on tämän IFUn kuuleminen täällä, kuuleminen täällä, ja silloin Saksa totesi ihan päinvastaista. Ja silloin kerrottiin, että me teillä on 165 työntekijää siellä, ja tällä hetkellä Saksan rikosviromaisilla, siis myöskin maa, nämä osavaltioviranomaiset mukaan lukien on 300 henkilöä. Kuitenkaan he eivät pysty tekemään työtään kunnolla, koska meillä on yli tuhan, ilmoitettua epäilyä siellä odottamassa. Ja seuraavassakin tutkintavaliokunnassa tulee varmaan lisää esille. Ja sitten kun kuulen täällä, että myöskin rikosviranomaisten eh, liitto toteaa, että tämä on jo lähellä sitä, että näin tavallaan estää rikoksen tutkinta viranomaisen taholta. Ja siellä on todettu, tämä mitä te nyt tässä kehuitte juuri, että me tehdään näitä tutkimuksia, kuitenkin se on huomattavasti heikentänyt tilannetta siinä tilanteessa, kun tutkitaan rahanpesua, terrorismia, ja tämä vaarantaa jopa Saksan sisäistä turvallisuutta. Tämä on rikosviranomaisten kanta tähän asiaan. Miten tämä sopii yhteen, herra Schäuble? Niin tämä Täällä oli edustaja siis, joka edusti näitä saksalaisia rikosviranomaisia. Sitten edustaja Jambatski. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ministerit, minulla on kaikille hyvin lyhyitä kysymyksiä. Voisitteko kertoa yksityiskohtaisemmin meneillään olevista menettelyistä ja esitutkinnoista omissa maissanne? Ja toinen kysymys koskee ministeri Schäublea. Nämä näkemyserot Ähm, tietovuodoista maksamisesta, joka Saksan lainsäädännön mukaan on sallittua, mutta sitten Tanskassa maksetaan vain äh, pieniä summia. Mitä mieltä olette tästä? Kiitokset lyhyestä kysymyksestä. Eikä nämä koski sitä äh, ostettuja panoapaperien tilannetta paljon, maksettiin. Sitten otetaan taas seuraava kierros herra Soiblella koska suurin osa kysymystä oli hänelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee komissiotukseen? liittyen aggressiiviseen verosuunnitteluun ja sen vastaiseen taisteluun ja avoimuuteen. Meidän mielestä tämä ehdotus on hyvä perusta sille, että kansalliset toimenpiteet, joita olemme tällä hetkellä tekemässä, sitä kerroinkin aikaisemmin, että voidaan täydentää näillä, ja näin tehdään vastustaa myöskin rajat ylittävästi aggressiivista verosuunnittelua, joten tuemme komission ehdotusta. Tähän on vielä lisätä, että rajoitus sen suhteen, mikä on aggressiivista verosuunnittelua ja mikä on laillista veroneuvontaa, niin se ei konkreettisesti ihan yksittäisessä tapauksessa ole helposti vedettävä linja. Tämä koskee verohallintoa ja muuta. Ja verohallinnossa pitää toimia myöskin oikeusvaltiosäännön mukaan. Rule law on kaikkialla voimassa, ei myöskin Saksan verohallinnossa. Tämän takia Saksan verohallinto ei pyri vaan paljon keräämään veroja, vaan lainsäädännön määrämät verot pitää kerätä. Tämä on vähän toisenlainen aksentti nyt asiassa. Ja tämä liittyy myöskin näihin neuvontatoimiin monimutkaisessa kansainvälisessä toiminnassa – kansainvälisessä toiminnassa ja eurooppalaisessa toiminnassa tarvitaan aina, enemmän neuvontaa ja on vaikea tietysti rajoittaa, mikä on laillista ja mikä on laitonta neuvontaa. Sitten kollega Simon, te olitte aika innostunut, mutta te olette antaneet jo täällä ja aikaisin nyt teidän haastattelunne, että kuunnelee, mitä minä täällä kerron teille. Jos luetaan näitä kaikkia lehdistötiedotteita, niin tietenkin voimme joutua harhaan. Eikä me totesimme, että me, meidän Fiume on näin ensimmäinen heinäkuuta uudelleen, uudelleen mietitty. Ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna siis. Nyt meillä on 11. päivä heinäkuuta. Annamme uusia toimivaltuuksia ja paljon lisää henkilökuntaa ja tuemme myöskin komissiota näiden FIU-yksiköiden kehittämisessä. Totta kai tätä edeltää myöskin laaja, laaja keskustelu, arviointiprosessi hallinnon kesken, verohallinnon kesken, miten tämä tehdään. Ja tämän takia ei ole ihan yllättävää, että poliittisessa elämässä, kun olen kokenut tämän ehkä jo useammankin, että joku AY-liikkeen edustaja, meillä on paljon AY-liikkeitä Saksassa, tämä on pluralistinen maa, että yhden AY-liikkeen edustaja voi luopua omasta osasta vaikka meidän liittovaltion rikospoliisin puitteissa. Tämän takia, jos te haluatte kuulla meidän henkilöstöhallinnon asioista, niin voisitte tulla sinne henkilöstökuulemiseen, joka oli heinäkuussa. Ja tämä oli tietenkin koskien näitä veroasioita. Ja se, että kompetensseja siirretään rikospoliisin puolelta, vaikka tullihallinnon puolella, se pitää tehdä tietenkin finanssiministeriön ja sisäministeriön kesken yhteistyötoiminnassa. Jotenkään ei mikään yllättävää, että rikospuolen kaverit ovat sitä vastaan. Tämä selittää tämän puheenvuoronne myöskin osittain. Ja sitten maksu näistä tiedoista, verotiedoista. Emme pelkästään viimeistä talous, kun meidän liittosavaltion rikosvirastomme osti nämä Panama-paperit, niin yhdessä liittovaltioviranomaisten, eikä Hessenin liittovaltioviranomaisten kanssa teki tämän toimen. Tämä Hessen on tästä vastuussa oleva hallinnon osa. Ja sitten ostimme nämä toukokuussa Muistaakseni liittohallitus teki ensimmäisen päätöksen, että ostettaisiin tämä. Joskus 2010 tämä oli tämä ensimmäinen päätös. Ja tämän jälkeen meillä on toimiva käytäntö, eli 16 liittovaltion finanssiministerit ja liittoministeriö yhdessä keskustat asiasta ensin ja kerrotaan asioista eteenpäin ja sitten jaetaan kulut. Kaikista tiedostaloista. me on paljon näitä vaikka Nordrhein-Westfalenin osavaltio, joka on erityinen, hyvin menestyksellinen tässä, kun pyritään tutkimaan vakavia veronkiertotapauksia, niin Rotland-Westfalenin veroviranomaisilla on myöskin kaikkein tietoja, jotka on hankittu vähemmän, enemmän vähemmän rikollisilta. Ja ne on aina tarkkaan tutkittu ja myöskin liittovaltion rikasviranomaiset ovat myöskin olleet mukana tässä näin, ja aina päättyy mitä maksetaan näistä. Ja tämä oli aina ollut oikeudellisesti kiistanalaista, mutta nyt päätös on tehty, että tämä on oikeudellisesti oikeudenmukaista, kun mikään tuomioistuin ei koskaan tuominnut tätä. Ja me olemme aina tässä vaikeassa tilanteessa, ymmärrän, että tämä oikeus ei ole mikään helppo asia, ja tässä vaan olla eri mieltäkin, mutta 2010 lähtien me olemme päättäneet, että me ostamme nämä, jos on oikeudellisesti hyväksyttävää, ja kaikki ostot, ja uskon, että varmaan tämä viimeinenkin on ollut näin, niin liittovaltio on maksanut 50 prosenttia kuluista ja muut on jaettu osavaltioiden kesken. Tietenkin liittovaltion finanssiministeriöt tekevät suurin osa näistä lehdistötiedotteista, 90 prosenttia näistä, mutta kyllä kulujen jako oli vähän nyt toisin, kun he mainitsivat näissä lehdistötiedotteissaan. Eli me olemme kyllä näihin välineisiin nojautuvia ja olemme luottavaisia myöskin, että automaattisen tietojen vaihdon avulla ja, ja yhteistyön kanssa, Sveitsin kanssa vuosi 2010 jälkeen ovat Tämä on vähentynyt. Tulevaisuudessa emme tarvitse näitä enää niin paljon. Eihän tämä nyt ole kovinkaan kaunis väline, että rahalla ostetaan tietoja rikkomuksista. Eikä Sveitsikään ole tietenkään mikään pahin paikka ole, mutta olemme tehneet myöskin yhteistyötä heidän kanssaan ja tämä tulee jatkumaan myöskin tulevaisuudessakin. Kiitoksia Kuka haluaa vielä lisäkommentteja? Antaa vertaisempaa. Um, so Mr. Hayes asked about the Niin, edustaja Hayes kysyi komission ehdotuksesta, joka koskee verotusalan välittäjä. Avustajani vielä tutkivat yksityiskohtia tästä ehdotuksesta, mutta auttaa pääasiassa. Se on hyvä ehdotus. Se myös auttaa meitä, koska yksi asia, joka Alankomaissa on vielä tehtävänä, on koko tämä ala, joka palvelee trusteja ja sen kaltaisia yrityksiä. Ja te varmaan tiedätte, että meillä on tällainen parlamentaarinen tutkintavaliokunta, joka tutkii asiaa ja tähän liittyviä käytäntöjä ja ne ovat nyt päässeet tiettyihin johtopäätöksiin ja me olemme jo ottaneet käyttöön lainsäädäntöä Eh, jotka antavat eh, neuvonantajillemme enemmän tai valvontaviranomaisille enemmän toimivaltaa näiden trustien toimintaan puuttumiseen. Eli yleisesti suhtaudun hyvin myönteisesti tähän komission ehdotukseen. Toinen, toisen kysymykseen on vähän hankalampi vastata. Haluaisin äh, kysyä Irlannilta, mutta ei nyt kuitenkaan kysy, mutta miten voitte olla varmoja siitä, että yhtiöverosta saatavat äh, lisätulot ovat juuri peräisin näistä toimenpiteistä? koska äh, yhtiöverotulot ovat kasvaneet myös meillä suuresti viime vuosina. Toivoisin, että se johtuu veronkierron vastaisesta toiminnasta, mutta eiköhän se ole kuitenkin ennemminkin peräisin siitä, että talous on kasvanut suuresti. Näin on varmaan Irlannissakin. Ja en nyt pysty erottamaan näitä asioita toisistaan. Eli en voi täsmällisesti sanoa, mistä ne tulot oikein johtuvat. Edustaja Zombavski kysyi kansallisista tutkinnoista. Kuten jo alkupuheenvuorossani totesin, niin me olemme käyneet läpi tietoja Panaman papereista. Siellä oli noin parisataa alankomaalaista veronmaksajaa mukana. Ja todella paljon vaaditaan resursseja ja ponnisteluja, jotta nämä tiedot saadaan käsiteltyä. Se todella vaatii suurta kapasiteettia. Ja on hyvin aikaa vievää ja hankalaa päästä lopullisiin johtopäätöksiin. Ja olisi hyvä, tai olisi mukava sanoa enemmänkin tuloksista, mutta tässä vaiheessa vielä tarvitaan lisätutkimuksia. Kiitokset. Vain lyhyesti katson kelloin tässä. Meillä on 15 minuuttia jäljellä. Very, very brief, Dan. Uh, just... Vain lyhyesti. Tämä liittyen verovälittäjiin. Iranissa on, meillä äh, on pakollinen tiedotusvelvoite vuodesta 2011 lähtien. Se koskee kaikkia veromaksajia, ei pelkästään suuria globaaleja toimijoita. Eli se on meidän lainsäädännössämme oleva toimenpide, joka on voimassa. Ja sitten jos katsotaan sitten vaikka yhteisveron vaikutusta tässä yhteydessä, eikä kommentit, mikä heistäkin tästä. Kyllä se on tavallaan ollut osa tätä prosessia. Tietenkin totta kai myöskin kasvu globaalitaloissa johtanut tämän yhteisverotuksen maksamaan, mutta tämä ei, olemme tehneet myöskin muitakin muutoksia meidän yhteisverotusjärjestelmään, joten olemme näin noudattaneet niitä velvoitteita, joita meillä on, joita OECDn PEPS-määräyksien puitteissa on – eikä katsotaan kuinka yrityksiä verotetaan. Ja mä tiedän nämä muutokset, jotta voidaan ottaa huomioon ne veromaksajia huolestuttavat asiat. Kiitoksia. 20 sekuntia vielä. Peter Simon, olkaa hyvä. Viisi minuuttia minulle annettiin, mutta käytetään puolitoista minuuttia äsken. Minulla oli kaksi erityistä kysymystä, herra Schäuble. Herra Schäuble, voisitteko viitata siihen, mitä totesin aikaisemmin? Kysymys yksi. Onko totta, tällä hetkellä Saksassa tuhansia ilmoitettuja tapauksia veronpesusta on, mutta jään tutkimatta. Ja poliisi toteaa, että paremminkin valmistautunut viranomainen ei pysty sitä lähitulevaisuudessa hoitamaan. Ja toinen kysymys. Onko totta, että liittovaltion ja osavaltion rikosviranomaisten puitteissa on tällä hetkellä 300 henkilöä toimimassa tässä, eikä saa mitenkään asiaa haltuunsa. Ja tullissa tällä hetkellä on ensimmäinen seitsemättä lähtien vain 50 henkilöä toimessa. Ja että teidän mainitsemamme lisähenkilökunta tarvittaisi vain lisää noin 100 henkilöä, ehkä 165 henkilöä loppujen lopuksi, eikä puolet siitä, mitä tällä hetkellä on poliisilla, ja heilläkin on tilanne jo vaikea. No niin, puheenjohtajavaltion, puheenjohtajan hyvä tahto on nyt käyttäisi erittäin pitkälti hyväksi. Herra Soipli, haluatteko vielä jonkun kommentin lisätä tähän? No, rehellisesti sanottuna tuon Saksan keskustelu pitäisi käydä Saksassa. Meillä on Saksassa parlamentti tätä varten, mutta kollega Simonille voin ehkä antaa lisätietoa vielä. Rahanpesun vastainen taistelu osavaltioissa. Siellä tapahtuu eri tavalla tietenkin eri osavaltioissa, mutta ylipäätään se tapahtuu sosiaaliministeriöissä, osavaltioissa, valvontavirastoissa, joissa se valvonta tapahtuu siis. Rahanpesu ehkä ei ole niin tärkeä kuin muut toiminnat täällä valvonnassa, ja tämän takia on tässä myös paljon valituksia tästä. Mutta uskon, että Saksan parlamentti olisi oikea paikka käydä tätä keskustelua. Kiitoksia. Sitten Kuo, Fabio Masi, sitten Vihreät, Sven Kikold ja EIFTD David Grubeon. Lyhyitä puheenvuoroja, koska ikävä kyllä, kello käy, kello käy. Herr Dr. Schäuble, Sie haben... Herr tohtori Schäuble, täällä mainitsittiin, että täällä on tiettyjä vastustusta ollut Saksan liittopäivillä liittyen tähän enhanced due diligence äh, määräyksiin tärkeisiin henkilöön liittyen, äh, niin herra Simonsin jatkaen haluaisin todeta, että mistä tämä vastustus tulee? Voitko tarkentaa tätä? Ja onko siellä joku teidän ryhmänne edustaja mukana? Minuakin aika usein tutkitaan PEP-tutkimuksissa, meidän paikallisessa Sparkassassa, vaikka minun vuotta pojallakin on vain pelkästään säästöporsas, jonka halusi avata tiin siellä täällä, mutta kuitenkin tutkimuksia tapahtuu. Ja sen lisäksi se, mitä täällä on oikein todettu tästä liittovaltion rikosviranomaisten ostamista tiedoista, vaikka niin tämä haluaisi yhdistää, yhdistää sitten taas kiinteistörekistereihin. Mutta Kun taas sitten mietitään vaikka, vaikka Italian toimintaa, mafiaa, niin tiedämme kyllä, että kyllä paljon on investoitu rahaa Saksaan tiettyihin eh, investointiin, vaikka kiinteistöihin. Ja sveitsiläinen lehdistön edustaja totesi, että täällä on tapahtunut paljon myöskin veronpakailua. Ehkä monet osingot artiklan 15 mukaisesti kaksoisverotussopimuksesta Sveitsin kanssa jäävät verottamatta, koska monet rikkaat saksalaiset käyttävät tätä aukkoa hyväkseen välttääkseen veron. Ja sitten englanniksi vielä loppuinen kysymys, herra. Kävisikö teille viisi minuuttia? No ei ehkä ilmeisesti ei. Irlannille vielä haluaisin esittää kysymyksen. Irlanti ja, ja Olankomaiden double sandwich on, sitä on, se on poistettu, tai se on poistumassa 2020 mennessä, mikä aika reilu aikataulu, mutta monet verosomukset jättävät tämän double Irish järjestelmän käyttöön vuonna 2020. Panama, Malta, Hong Kong, Emirates, Alankomaat ja Belgia ovat tässä mukana. Tulitteko katsomaan näitä kaksoisverotussomuksia, että voidaan double Irish ja double alkamaiden järjestelmän poistaa. Sven, ole hyvä. No. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin, ehkä englanniksi ensin. Olen tutkinut paljon asiakirjoja menettelytavoista neuvostossa veronkiertoon ja rahan pesuun liittyen. Ja yksi selkeä tendenssi näkyy siellä, että Italia tuki eurooppalaista yhteistyötä veronkierrossa ja rahanpesussa, jotta minäkin voi vain pelkästään onnitella teitä. Italia ja Saksa yhdessä laittoivat yhdessä tämän neljännen rahanpesuun vastaisen direktiivin käytäntöön. Mutta katsotaan tätä uudistusta, niin tässä nähdään yksi ongelma. Ei pelkästään Saksassa. Nyt jatkan saksaksi. Herra Schäuble kun pannaan täytäntöön tätä, niin tässä on eurooppalaisen lainsäädännön rikkomus tapahtunut. Kun yritykset Saksassa, jos niitä perustetaan, niin eikö silloin tämä edunsaaja pitä, pidä ilmoittaa, jos on joku tällainen välivaihe tässä yrityksessä mukana, niin silloin pitää antaa vapautus tällöin tästä edunsaajan ilmoittamisesta. Minusta tämä on kyllä rahanpesudirektiivin vastainen määräys, niin kuin te olette sen päättäneet. Miten täytyy tarkastella tämän ja miten voitte sallia sen, että tässä pidetään lainsäädännöstä kiinni. Ja toinen sitten maa, osavaltiokohtainen tai maakohtainen raportointi, niin voitte sanoa, että meillä kansainvälisesti pitäisi olla maakohtaisia raportointivelvoitteita, mutta G20-sopimus ei kiellä sitä, että jotkut maat julkaisevat nämä tiedot, niin kuin pankitkin ovat tehneet tähän mennessä Euroopassa. Ja tämä oikeastaan koalitiosomuksessa, suuren koalitiosomuksessa todetaan, että ei tehdä näin. Ja näin eurooppalaisella tasolta myöskin nämä estetään. Ja me Euroopan parlamentissa haluamme julkaista nämä tiedot, että julkinen mielipide saa tämän tietonsa – ja tämä yhteistyösomus karjuutuu Saksan vastustukseen neuvostossa Italiaa, Alankomaita, Ranskaa, Espanjaa vastaan. Joten me toivomme, että voisitte auttaa meitä siinä, että tämä laki on vihdoinkin hyväksyttyä. Ja viimeinen kysymykseni, vain lyhyesti. Olkaa hyvä, tämä, tämä on pidempi aika kuin muilla kollegoilla ja kohta kokous läpäättää. 8. kesäkuuta Irlanti ja Alankomaat käytännössä säännötyöryhmässä vastustaneet sitä, että erityistalousalueen sääntöjä koskevat myöskin vanhoja tapauksia, kun taas Saksa tuki tätä. Miten nämä uudet säännöt sitten eivät koskisi vanhoja tapauksia erityistalousalueilla, koska näitähän tarvitaan ehdottomasti, että voidaan vastustaa verojen välttelyä. Sitten David Gruber. Lyhyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos, puhun lyhyesti. Me puhumme veron välttelystä ja kierrosta, jota, johon rohkaistaan. Ja yhdistyneen kuningaskunnan vastaus tähän on yksinkertainen se, että lasketaan veroja. Ja kuitenkin äh, tämä on vain EUn keino rangaista UK siitä, että se on päättänyt lähteä unionista. Ja jos nyt sopi, jos tulee huono sopimus UKlle, niin sitten UK voi laskea yhtiöveroja ja yhteisöveroja jolloin se on kilpailukykyisempi. Tässä on tällainen mahdollisuus. Haluaisin kysyä Irlannin ministeriltä, miten irlantilaiset näkevät tämän, jos yhdistyneen kuningaskunnan yhteisövero lasketaan 15 prosentilla. Lähtevätkö irlantilaiset ehkä Brexitin tielle kanssamme vai voit, lähdettekö ehkä EKPn vallasta vapauttamaan itsenne? Miten tällä sitten viime viikolla puhuttiin rahanpesun vastaisesta direktiivistä ja muusta ja tällaiset common law-verotusalueet toimivat niin, että on voitava laskea yritysveroja, jolla saadaan sitten veronkiertoa vähennettyä. Mutta sitten ne kaikista kovaa työtä tekevät työntekijät maksavat ne verot. Nyt EU kuitenkin painostaa siihen, että veronvälttelystä päästään eroon, mutta tämä on kuitenkin sellainen asia, jota pitäisi käsitellä äh, kaikissa niissä maissa, joissa uskotaan äh, kapitalismiin ja yritysten suurvaltaan. Nyt kun katson aikataulua, niin otan kaksi seuraavaa vielä ja sitten vastauskierros. Mario Moketski seuraavaksi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin ministeriä että olette paikan päälle. Eilen Viinissä OECDssä siellä oli Kalabriasta tuomari paikalla, jota pidetään erittäin suuren asiantuntijana maassamme rikollisuuden osalta ja erityisesti mafiarikollisuuteen, nantariketaan liittyvä rikollisuus, joka on siis järjestäytynyttä ja monia nutemort mafia-organisaatiot. Ja tällöin häntä esittiin monia kysymyksiä jäsen taholta. Ja voi todeta, että hän otti vähän tämän keskustelun vähän omaan haltuunsa. Mutta sitten täällä puhuttiin juuri tästä kiinteistösektorista. No tähänkään ei nyt puhuttu sen enempää. Italiankaan ministeri ei puhunut tästä, sitä, että kuinka mafia on näin kierrättänyt likaista rahaa. Tämä on hyvin vakavaa, koska tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä näiden kyseisten maiden osalta. Ei pelkästään Saksasta ja Saksan ja ministeri Soiblin osalta. Uskon, että hän ei tarpeeksi huomiota. Investoinnit kiinteistöalalle. Täällä on myös paljon kiinteistöjä, investointeja kriisiyrityksiin. Italiassa. Meillä on tietenkin valvontaa näihin yrityksiin. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja lopuksi haluaisin todeta, että veronkierto, Laitte vaikka urheilutapahtuma, kuten Formula 1-kisat. Siellä on paljon kavereita ja poliittisia ystäviä, jotka keskustelevat siellä keskenään. Kiitoksia, teidän pitää nyt päättää puheenvuoronne. Kolme sekuntia vielä puheenjohtaja pyytää, jos te porkesi. Mitä tulee tämä valvonnan tehokkuuteen, niin kyllä pitää tietenkin katsoa tulliveromaisten toimintaa. Tiedät, että Hampurin satamaan tulee miljoonia kontteja Kiinasta. Ja tämä on nyt ihan vain todella suoraan, tämä on siellä tapaus. Niin, totean vain suoraan, että harvoin meillä on käynyt näin, että aika tavalla menee yli. Ja nyt lopuksi enää mitään menettelytapaa päivän puhelista ei ole. Roman Toms vielä EPPstä, olkaa hyvä. Thank you for the floor, uh, dear president. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat vieraamme, ihan lyhyt kysymys teille kaikille. Olen tietoinen siitä, että jokaisella maalla on oma lainsäädäntönsä ja sen omat elimet, joiden pitäisi toimia riippumattomasti ja joiden on tarkoitus estää veropetoksia ja rahanpesua. Mutta valitettavasti kaikkien toiminta ei ole kovin menestykä, menestyksekästä ja tähän on useita syitä, mutta nyt kysynkin teiltä henkilökohtaista kantaa omien maiden ne valtiovarainministeriönä. Mitä itse tekisitte, jos kuulisitte veropetoksesta tai rahanpesutapauksesta yhdessä oman maanne suurimmista pankeista? Tämä on hyvin yksinkertainen ja lyhyt kysymys ja olisin todella kiitollinen täsmälliseen ja lyhykäiseen vastaukseen. Mitä tekisitte valtiovarainministerinä tällaisessa tapauksessa? Kiitos. Kiitoksia, olen pahoillani. Nyt me on kello 32 jo. Nyt vastauskierros ja pyydän Italian finanssiministeri professori Paduani aloittamaan tuon kierroksen. Kiitos eh, edustaja Borgetsiolle. hän nyt tässä otti esiin hyvin monia asioita. Ne ovat kuitenkin keskenään vähän samanlaisia. Haluan kertoa yhden asian. Italian kokemus viime vuosilta perustuu siihen, että olemme onnistuneet monissa toimissa mafian vastaisissa hankkeissamme ja olemme saaneet todettua useita erilaisia rikoksia. Mafian tapauksessa kysy on todellakin rikoksista, korruption ja verotuksen alalla usein. Nämä kuitenkin nämä kaikki asiat kuuluvat yhteen, koska samat ihmiset ja samat rikollisjärjestöt käyttävät samanlaisia menetelmiä. Eli kyse on rikollisjärjestöistä haluaisin nyt todeta, että meidän täytyy todella pyrkiä paremmin koordinoivaan eri verotus, verotuksellisia lainkäyttöalueita ja niiden toteuttamia toimia keskenään, koska usein kyse on samassa kohtaa rikollisesta toiminnasta ja veronkierrosta. Ne ovat siis sidoksissa toisiinsa ja niitä tapahtuu eri alueilla. Ja globalisaatio on myös yksi asia, joka tähän on vaikuttanut. Ja se tietyllä tavalla mahdollistaa tällaiset yhteydet ja sidokset eri maiden välillä. Ja näihin yhteyksiin täytyy voida puuttua, jotta saamme torjuttua tätä toimintaa tehokkaammin. Ja nykyään tällaisia ilmiöitä pyritään systemaattisesti tarkistamaan. Kiitos sitten David Coburn antanut vähän ilmoituksen, joten hän ei voi vastata enää. Sitten Double Irish, Double Irish Sandwich. Irlannin ministeri, olkaa hyvä. Bitte. Äh, ja, <laughs> und dann Ihnen. Irisch und dann Irlanti ensin. Täällä Kaupan on lähtenyt täältä, mutta hän otti esille kysymyksen, joka, johon vastaan sitten lopuksi. Näin kahteen muuhun kysymykseen, joita me Iranin Irlannin valtiovarainministeri, jos minä etsin mitään laitonta toimintaa missään tahansa pankissa Iranissa. niin totta kai se pitää ilmoittaa poliisi viranomaisille tai veroviranomaisille. Kuten, eli tämä pitäisi antaa jommalle kummalle veromaiselle. Ja sitten Irlannin laki hoitaa loput. Ja kysymys, joka meille esitettiin Double Irishin tulevaisuudesta ja sen poistumisesta 2020 mennessä. Tämä on hyvin vakaa sitoutuminen Irlannin taholta, että me tartumme tähän asiaan Meillä on 73 kaksoisverotussopimusta ja näiden sopimusten kautta ja meidän OECDn jäsenyyden kautta me pyrimme välttämään kaikki mismatchit, jotka liittyvät verotukseen meidän lainsäädäntömme tai muiden verolainsäädäntöjen osalta. Ja sitten herra Copen pyysi minua kyllä vielä kommentoida, että UK ehkä uskoo tähän, että että EU ei ole hyvä, mutta me kyllä uskomme kyllä, että EU on hyvä väline tässä. Ja minun maani on tehnyt huomattavan muutoksen viimeisen 40 vuoden aikana. Ja on suuri suru minulle, että UK lähtee Brexitin kautta EUsta. Kyllä, mitä kyllä kaikkien unionin jäsenten pitää katsoa yhdessä näitä asioita eurooppalaisen perheen puitteissa ja olemme ylpeä eurooppalaisen Euroopan unionin jäsenmaa. Kiitoksia ministeri. Sitten euroryhmän puheenjohtaja Alankomaiden finanssiministeri, olkaa hyvä. Kiitos. Tästä Irlanti, Alankomaat, verosämpylästä. Minä pidän kyllä irlantilaisista, mutta en halua kuulua mihinkään kerrosleipään. Niin, mitä minä tekisin, jos saisin tietää petoksesta oman maani pankissa? Ensinnäkin ilmoittaisin siitä viranomaisille, jotta ne alkavat tutkia tätä. Ja jos se olisi toinen suurimmista äh, Alankomaan pankeista, niin ryhtyisin toki toimiin. Mm, tämä vähän mietityttää, koska varmasti joku syy on, miksi tätä kysyitte ensinnäkin. Good, vielen dank. Dann... Äh, Kiitokset. Ne. Sitten vielä. Ja, aber jetzt keine längere no, mehr, please. The question uh, to, for the answer. Niin, minun kysymykseni voit vastata. Miksi Irlanti ja Alankomaat eivät tukeneet sitä, että katsottiin näitä vanhoja tapauksia, talousalueita, käytännössä ryhmässä 8. kesäkuuta. En voi vastata tähän, palaan tähän kirjallisesti myöhemmin. Käytännössä ryhmä tekee paljon hyvää työtä, että se on varmaan jotain viisasta takana, mutta en tiedä tarkkaan, mikä se on. Minä palaan myöskin tähän sitten kirjallisesti. Hyvä. Tästä tarjouksesta kirjallisesti voidaan myöskin vastata sitten ministeri Schäuble. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen käyttänyt paljon puheaikaa täällä hyväkseni, joten vastaan lyhyesti. Kollega Tomski. Kuten kollega Taisenblom, minäkin vastaisin. Antaisin sen vastuuviranomaisille tehtäväksi hoitaa asia, jos he on teidän vastuualueellaan tietenkin, koska minun tehtäväni ei ole sanktioiden asettaminen. Sitten he, herra Porkeso, kun mainitsitte Hampurin sataman ja tulviromaiset, niinkin on tästä vastuussa, pitää todeta, että se on hyvin laaja tehtävä, joka heillä on. Mutta tullihallinto on sellainen valvonta, joka voidaan järkevällä vaihdolla ja yhteistyöllä tehdä melko hyvin. Ja me teemmekin tätä. Että olen erittäin tyytyväinen, että meillä on näin menetsykäs tullihallinto ja kollega Kiikol, sitten, käydään käänteessä järjestyksen nämä läpi. Neljännen rahanpesudirektiivin täyttöönpanossa, onko tässä ollut joku virhe tapahtunut, otan tästä asiat selvää ja vastaan siihen kyllä myöhemmin. Tietenkin haluamme täyttää määräykset. G20 sitten ei, totta, eivät kiellä tätä, mutta kollegat jokaisessa kokouksessa, myös viime perjantaina Hampurissa finanssiministerikokouksessa, meillä oli tietenkin vähän ajallisesti tai myöskin mm, muistakin syistä johtuva aika tiukka aikataulu lounalla, mutta kuitenkin pitää todeta se, mitä, että Japani silloin jälleen kerran muistutti että me olemme tehneet nämä sopimukset. veroviranomaisten ja rikostutkintaviranomaisten osalta, että eihän meidän estävät menemästä eteenpäin. Ja tietenkin teemme jatkossa työtä, että globaalisti päästään eteenpäin. Mutta se on vaikeampaa, jos me pitäydy siinä, mistä olemme sopineet jo. Eli tässä on ihan eri mieltä kuin muut kollegat. Että on erilaisia kantoja ää, täällä meilläkin. Ja sitten meidän, meidän ryhmämme Tietenkään ei kyseessä ole pelkästään yksi kansanedustaja, joka tekee näin, eikä myöskään pelkästään yksi pankki, vaan aika usein on tullut tapauksia esille. Tämän takia minä vastaukseni siihen, että mistä, mistä tämä vastustus tulee, se tulee parlamentista ja kiinteistörekisteristä. Voin todeta, että me katsomme tätä. Ja rahoitusmarkkinoiden vakautus ryhmissä, koska se oli rahoitusmarkkinoiden vakautta, me olemme seuranneet tätä hyvin tarkkaan ja tiedämme, pitää jatkossakin tehdä näin lisää. Mutta veroviranomaisilla ei ole tässä vastuut, vaan oikein se on oikeusviranomaisilla ja oikeusministeriöllä, joten meidän pitää katsoa tätä tarkkaan ja sitten kun, kun meillä on suuri koalitio meillä, niin kyllä – jopa kummatkin kumppanit sinään taistelivat jokaista metristä ja jokaista toimivaltuudesta. Kiitokset. Kirjallisia vastauksia tulee vielä kyllä. Ne voidaan sitten vetää yhteen. Halusin päättää kokouksen tähän, koska meidän aikataulumme on jo nyt ylitetty. Haluaisin kiittää neljä ministeriä. Tässä on monia vastauksia vastattu ja kirjallisia vastauksiakin vielä lähettää. Tämä on hyvä. Näin haluan päättää kokouksen. Paljon kiitoksia teille.